Der Präsident. Puhemies. Pyydän, että käytte istumaan. Kahdeskymmenesneljäs marraskuuta 2016 keskeytetty istuntokausi Euroopan parlamentissa jatkuu. Pöytäkirja ja 24. marraskuuta hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko vastustusta tästä tähän liittyen?